diktatuurin vankiloista. Ja nyt antaisin puheenvuoron Emer Kostellolle vielä kahdeksi minuutiksi. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen ja kiitos kaikille jäsenille tästä keskustelusta ja kiinnostuksesta ja tuesta tälle ohjelmalle, joka on hyvin tärkeä, kun osoitetaan solidaarisuutta vähävaraisimmille Euroopassa. Erityisen hyvänä pidän sitä, että vankasti tuetaan 3,5 miljardin budjettia ja uskon, että parlamentista lähtee tiukka viesti neuvoston suuntaan. Mitä keskusteluun tulee tästä vapaaehtoisuus- tai pakollisuuskysymyksestä, haluaisin selvittää pari asiaa, koska minusta tuntuu nyt, että nämä sanat ovat hiukan harhaanjohtavia. Tärkeää tässä yhteydessä on se, että raha, jotka on varattu joka on varattu vähävaraisemmille, todella osoitetaan vähävaraisemmille. Ehdotus, jonka hyväksyimme valiokunnassa viime kuussa, on hyvä tapa taata tämä. Tähän liittyy monia seikkoja ja tarkistuksiin, joita ALDE ja vihreät ovat tehneet, ja haluaisin viitata joihinkin näistä kysymyksistä. Ensinnäkin tässä on hyvin monimutkainen tiedonantojärjestelmä, joka ehkä hitauttaa muuttaa aikataulua. Nyt on puhuttu tammikuusta, joka on hyvin hankala ajankohta asunnottomille köyhille. Ja nämä tarkistukset saattavat siis vaikeuttaa, hidastuttaa ohjelman käyttöönottaa. Ja sitten ei ole suunniteltu näissä tarkistuksissa sitä, että osoitetaan rahat eri tavoin. Eli jäsenvaltiot joutuisivat tässä ottamaan sosiaalirahastosta tai aluekehitysrahastosta varattuja varoja. Ne maat, jotka eivät osallistu vähävaraisempien ohjelmaan tällä hetkellä, pahoittelevat hallitusten ohjelmaa, päätöstä, jonka mukaan ei voida osallistua. Työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnan ehdotuksen mukaan voidaan pohtia sitä, pitäisikö että jos hallitus muuttuu tai hallituksen linja jäsenvaltiot voisivat osallistua, koska kuten komission jäsen sanoi, tämä rahasto ei ole hallituksia varten, tämä rahasto on ihmisiä varten, ihmisiä, jotka kärsivät todella köyhyydestä. Toivon, että nyt saadaan tiukka mandaatti neuvotteluihin neuvoston kanssa, jotta saadaan aikaan tämä rahasto, joka auttaa meitä vähentämään 20 miljoonalla köyhien määrää. Kiitos. Kiitokset. Emer Keskustelu päättyy. Keskustelu on ollut poikkeuksellisen äh, vilkasta. Hyvin paljon puheenvuoroja olemme kuulleet. Puheenvuoroista heijastuu äh, se, että täytyy pyrkiä luomaan uskottavuutta myös meidän talollemme tässä keskustelussa. Kohta puoliin äänestämme tästä asiasta. Ai anteeksi, siis huomenna äänestämme tästä asiasta kello puoli 12. Joka tapauksessa nyt ryhdymme äänestämään muista asioista parin kolmen minuutin sisällä. Siihen asti eh, pieni eh, tauko, jotta kaikki edustajat pääsevät paikalle äänestämään. Eh, kiitokset teille keskustelusta, kiitos myös kurinalaisuudesta, koska saimme näin sitten pidettyä puheenvuorot lyhyinä. Kiitokset.